ideaaleja, ihanteita, demokratiaa, rauhaa sekä solidaarisuutta Euroopassa. Kiitos. Ja herzlich. Niin. Sydämelliset kiitokset herra komission puheenjohtaja Barroso ja nyt työjärjestyspuheenvuoro kollega Ribeiro y Castro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies.